Dear colleagues. Hyvät kollegat, voimme aloittaa yhteisen kokouksemme afep kanssa aiheena. Niin ensinnäkin en valiokunnan puolesta kutsun teidät tervetulleeksi tähän yhteisen kokoukseen. Me kävimme läpi 369 tarkistusta yhteiseen kertomusluonnokseemme, mietintöluonnokseen, joka liittyy arktisen alueeseen. Tehän tiedätte, että komissio on laatinut tiedonannon, joka liittyy ympäristö, ympäristön ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, rauhanomaisen yhteistyöhön. Nämä tavoitteet vastaavat paljolti myös meidän tavoitteitamme. Ja Haluaisin todeta, miten iloinen olen tästä yhteistyöstä, myös mietinnöstä ja tarkistuksesta tietääkseni tarkistusluonnoksissa ennen kaikkea keskitytään aiheisiin, jotka ovat tärkeitä arktiselle alueelle. Ja nyt annan puheenvuoron AFET-valiokunnan puheenjohtajalle, herra Brokille, jotta hän voi lyhyesti alustaa. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä teidän alustuspuheenvuoronne kanssa. Nyt on kyse todellakin erittäin tärkeästä asiasta ympäristön suojelun kannalta, mutta kyse on myöskin yhä merkittävästä strategisesta kysymystä, mukaan luettuna taloudelliset ja poliittiset puolet ja uudet mahdollisuudet löytää uusia laivareittejä pohjoiseen ja raaka-aineen saantimahdollisuutta myöskin on yhä enemmän määrin kyse. On hyvä todellakin, että pidetään kokousta yhteiskokouksena. Tässä on ympäristökysymyksiä, mutta myöskin erittäin tärkeitä strategisia intressejä, joita täytyy pitää silmällä. Ja tämä on perustana sille, tai perustana on se, että kyse on alueesta, jossa pyritään mahdollisimman vähin jännitteisiin, mutta on Toisaalta vaarana, että alueesta tulee yhä tärkeämpi omienkin etuimme vuoksi strategisista ja muista syistä. Nyt annan puheenvuoron takaisin jälleen Envi-valiokunnan puheenjohtajalle. Thank you very much. Now. Kiitoksia kovasti. Nyt annamme puheenvuoron kahdelle esittelijälle alkaen herra Paitista. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Hyvää huomenta kollegat. Valitettavasti toinen esittelijä Sirpa Pietikäinen ei ole paikalla tänään, mutta haluaisin kiittää häntä ja hänen kollegojaan hyvästä yhteistyöstä laatiessamme tätä mietintöluonnosta. Kiittäisin myös kaikkia varjoesittelijöitä heidän panoksestaan ja rakentavasta suhtautumisestaan keskustellessamme tarkistuksista. Meillä oli kaiken kaikkiaan 369 tarkistusta, joiden pohjalta olemme päässeet 21 kompromissiin ehdotukseen. Tämä on Afetin ja Envin yhteismietintö. Siinä käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja arktisella alueella pääsyn lisääntyvän kilpailun seurauksia. Olennaisesti me haluamme antaa mietinnölle vastauksen komission ilmoitukselle arktisesta alueesta. Meillä on myös vastuumme tarttua aiheisiin, joita komission tiedonanto ei kata, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Arktinen alue on pitkään ollut rakentavan kansainvälisen yhteistyön alue, ja jännit jännitteet siellä olevat ovat olleet vähäisiä. Se on ollut vähän jännitteinen yhteistyöalue. Me haluamme, että tämä tilanne säilyy. Me haluamme, että arktisella alueella jännitteet ovat vähäisiä. Meidän täytyy välttää arktisen alueen militarisoitumista, täytyy myös kunnioittaa kansainvälistä oikeutta arktisella alueella. Se on olennaista. Metelissä todetaan, että Venäjä on aktiivisempi arktisella alueella ja että yhteistyö Venäjän kanssa arktisella alueella täytyy, sen täytyy jatkua niin, että jännitteet pysyvät vähäisinä. Kaikki EUn arktiset jäsenvaltiot, ja jotkut muutkin valtiot, ovat laatineet omat kansalliset arktiset strategiansa, joilla on turvallisuusulottuvuus. On aika EUlle omaksua johdonmukaisempi EUn sisäinen ja ulkoinen politiikka ja arktinen strategia ja konkreettinen toimintasuunnitelma Euroopan unionin sitoutumiselle arktiselle alueelle ja ottaa, on tärkeää ottaa huomioon kaikki ulottuvuudet, myös turvallisuusulottuvuus sekä taloudelliset aspektit, myös energiasektori. Yksi mietinnän tärkeä piirre on, että painotetaan sekä käytännöllisiä, mutta myös poliittisia ja moraalisia keinoja tukea alueen alkuperäiskansoja. Kiitos vasta yhteistyöstä ja toivon, että Euroopan parlamentti voi hyväksyä tämän mietinnön. Toivottavasti kahden kuukauden sisällä. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja nyt herra Fabia, joka rouva Pietikäisen korvaa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, herra Päyt, Kollegani Sirpa Pietikäinen on pyytänyt minua, kun hän on EPPn esittelijä tässä asiassa, kun hän ei tänään voi olla paikalla, lue muutaman sanan hänen puolestaan. Eli näin se menee. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat kartaneet korkensa kekoon liittyen Euroopan uun Euroopan unionin arktisen politiikkaan. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä varojen kanssa molemmista valiokunnista, puhuja korjaa molemmista valiokunnista, josta minä olen kiitollinen. Ympäristöhaasteet täytyy pitää myös keskiössä arktisessa politiikassamme. Ympäristömuutokset tapahtuvat arktisella alueella yhä nopeammin, nopeammin kuin missään muualla maailmalla. Panin tyytyväisenä merkille sen, että tehtiin paljon tarkistuksia jossa ehdotetaan vielä sitä, että ympäristöulottuvuutta vahvistettaisiin arktisella alueella. Hauraan arktisen ympäristön suojeleminen edellyttää kansainvälisiä sopimuksia niiden täytäntöönpanoa. Se on kaikkein paras tapa edetä. Tässä EU täytyy jatkaa aktiivista rooliaan kansainvälisillä areenoilla. IMOssa muun muassa, jossa halutaan estää raskaspolttoaineen käyttö aluksissa arktisilla alueilla. Kansainvälisten sopimusten laatiminen ja johdonmukainen politiikka edellyttävät, että meidän täytyy EU-sakin paremmin miettiä ympäristövaikutuksia arktisella alueella. Siinä huomioidaan myös ylipäätään ympäristö tuolla alueella ja myös alkuperäiskansojen tarpeet, jotka alueella asuvat terveet, elinkelpoiset ekosysteemit ovat tärkeitä alkuperäisväestöllä Siksi on erittäin tärkeää kuulla riittävästi myös heitä ja huomioida heidän näkemyksensä kaikessa päätöksenteossa, joka liittyy arktisiin alueisiin. Moni kollega peräänkuulutti suurempia takeita alkuperäiskansojen elämällä. Me olemme ottaneet nämä huomioon myös kompromissitarkistuksissa suurelta osin ja siinäpä kaikki. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Gaaler seuraavaksi. Thank you very much. Kiitoksia paljon omalta osaltani. Haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää ja varjoesittelijöitä erittäin rakentavasta yhteistyöstä kompromissin laatimisen yhteydessä. Ulkopoliittiselta kannalta katsottuna haluaisin todeta, että meidän täytyy varmistaa, että tekstiin ei pistä liian paljon asioita, vaan Ventosarankan ympäristö ja puo- ulkosuhdevaliokunnan välinen yhteinen näkemys aikaan. Ja tarvitsemme yhtenäistä integroitua EUn arktisen alueen politiikkaa ulkoisen valiokunnassa myöhäisessä vaiheessa vastaryhtiin keskustelun asiasta. Ja mikäli on kyse y- yhtenäisestä tavasta, mikä tahansa alueen tai maan kohdalla EUssa, meidän pitäisi varmistaa, että ei liikaa asia mene yhden valiokunnan kontolle. kalastusvaliokunnan olisi saattanut olla oma sanansa sanottavana ja liikennevaliokunta olisi voinut sanoa laiva liikenteestä ja teollisuusvaliokunta öljystä ja kaasusta ja kaivanaistoiminnasta muutenkin ja loppujen lopuksi ympäristövaliokunta myöskin on merkittävässä asemassa ilmat oikeutensa, mutta mikäli liikaa nojautuu yhden valiokunnan työhön, kun pitäisi saada yhtenäisyydestä paikkaa, niin tämä johtaa siihen, että mennään liikaa tiettyyn suuntaan. Olisin halunnut erillisiä papereita tai erillisiä lausuntoja eri valikunnilta. Edellisellä valikaudella meillä oli mietintö AFET-valikunnassa, jota mukaan kaikki aspektit tasavertaisella tavalla, koska kaikilla politiikan, omilla, politiikan lohkoilla on omat oikeutensa ja painoarvonsa. Nyt kuitenkin ollaan siinä, missä ollaan. Ongelma on se, että tässä liikaa mennään yhden valiokunnan linjauksen mukaisesti. Mutta mitä arktisen alueeseen tulee arktisen alueen valtioihin, meidän ei pitäisi millään tavalla ulkopuolta käsin sanella odotuksia tai toiveitamme ikään kuin nämä alueet olisivat EU-aluetta. mitä tarkastellaan pohjoista jäämertä, ei siellä ole sellaisia alueita, jotka kuuluisivat EUlle. Meillä on arktinen neuvosto ja jotkut jäsenvaltiot ovat sen jäseniä. Tämä on hyvä asia. Uskon, että meidän pitäisi näiden kolmen arktisen neuvoston jäsenen kautta harjoittaa arktisen alueen politiikkaa. Näitä pitäisi kannustaa ottamaan huomioon kaikki ne aspektit, jotka täällä on mainittu. Meidän pitäisi tarjota arktisen neuvoston jäsenille asiantuntemistamme ja apuamme muutenkin mukaan luettuna se, että EU toimii sillä tarkkailijana. Mutta meidän pitää pitäytyä oman rooliimme, koska emme ole po- Pohjoisen jäämeren reunavaltioita. Tietysti meillä on legitimiä intressejä, rauhallinen yhteistyö ja alueen kehittäminen ja myöskin talouden ja ympäristöpuoli ja luonnonvarojen kestävä hallinnointi ja niin pois. Mä tietysti niin meillekin mukaisia asioita. Kuten aiemmin sanoin, toivon mukaan voimme pitää tuon alueen rauhanomaisena alueena Huolimatta siitä, että meillä on konflikteja Venäjän ja muiden maailmankolkien kanssa, toivon mukaan konfliktit eivät putkaida pintaan, vaan jatkossakin voimme rakentavalla tavalla tehdä yhteistyötä eri maiden kanssa eri alueilla. Norja esimerkiksi on Barentsin merellä rajannut merialuettaan Venäjän kanssa. Se tekee yhteistyötä korkeiden ympäristöstandardien toteuttamiseksi Venäjän kanssa ja myöskin kalavaran hallinnoimiseksi Venäjän kanssa yhteistyössä. Tämä on erinomaista esimerkillistä toimintaa. Tästä pitäisi ottaa opiksi, koska tämä osoittaa, että voimme myöskin tällaisen vahvan mielipiteen omavan maan kuin Venäjän kanssa tehdä yhteistyötä ja saadaan hyvät suhteet tietyillä politiikan osalohkoilla. Hiljattain saattu komission tiedonanto ja korkeanjohtaja asiakirja, joka liittyy arktisen politiikkaan ja sen valtioihin ja Norjan ja Islantiin, jotka taas on sijoitettu val- valtioita, painottaa monia tärkeitä seikkoja ja uusia aloitteita sieltä voidaan löytää. Neuvoston tarkoituksenakin on luoda työryhmä, jossa pohditaan pohjoismaista yhteistyötä ja arktisten talouden asemaa ja muutakin peräpohjan harjoitettavaa yhteistyötä. EUn jäsenyys arktisessa neuvostossa lisäisi EUn sitoutumista tuon alueen kehittämiseen. Venäjä on tarkkailijavaltio. Venäjän kannalta tämä, Venäjän, tämä on geopoliittisesti motivoitunut toimi Venäjän puolelta, eikä tämä millään tavalla pyöri arktisen alueen säilyttämiseen. Tältä ad hoc, ad hoc pohjalta kuitenkin voidaan päästää tuloksiin ja voimme tarjota omaa osaamistamme Vuodesta 2011 lähtien Euroopan parlamentti on jatkuvasti painottanut tarvetta erittäin huolella valvoa esimerkiksi luonnonvarojen käyttöä ja puolustuspoliittisia seikkoja, jotka liittyvät arktisen alueeseen. Arktisen neuvoston osallistujavaltiot pitäisi kaikki saada kunnioittamaan yhteisiä sääntöjä niin, että konflikteilta vältyttäisiin ja luottamusta rakentavia toimia voidaan harjoittaa ja sotilaiset kysymykset ja niiden ratkaisu olisivat erittäin tervetulleita. Mitä tulee kompromissiin kaksi, joka liittyy tekstiin kohtaan kaksi, toivoisin, että jotkut lauseen pätkä pistettäisiin sulkuihin eikä pistäisi itse tekstiin. Puhuin tästä koordinaatiokokouksessa kansalliset oikeudelliset kehykset ja arktisten varojen kestävä käyttö ovat sellaisia sanankäänteitä, jotka liittyvät ympäristöpuolen. En usko, että ihmisten toimintaa pitäisi tuossa suhteessa arktisella alueella rajoittaa pelkästään tarkoituksen tarkoituksiin. Mielestäni kompromissi kolme kohtaan kuusi tekstin luonnoksessa meni hieman liian pitkälle, koska siinä peräänkuulutetaan sitä, että tämä siihen, että ympäristövaikutusarvio velvoitteissa ja muissa aloitteissa, joita on olemassa arktisen neuvoston piirissä, ei ole havaittu puutteita taikka niiden maiden kohdalla, jotka osallistuvat arktisen neuvoston toimintaan. Kompromissi 6 kohtaan 13 ja 14 tulee olla myös erittäin keskeisessä asemassa minun mielestäni AFET-jäsenen ominaisuudesta tämän teille halusin sanoa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasta. Rova Liisa Jaakonsaari. Kiitoksia raportööreille Ummas Päätille ja Sirpa Pietikäiselle todellakin hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Minulle on koko ajan ollut erittäin tärkeää, että tunnustamme sen työn ja tunnistamme sen työn, jota Arktinen, Arctic Council eli Arktinen neuvosto tekee. Ja se, että se ei ole ainoastaan niin kuin suun tunnustamista, vaan se pitää näkyä tässä sävyssä, jota teemme parasta aikaa. Ja tämä tarkoittaa vähän sitä, mitä edellinen puhuja sanoi, että Euroopan unioni ihan monesti moititaan siitä, että se on arrogantti ja silloin isoveliasenne niihin maihin, jotka eivät ole EUn jäseniä. Ja tässä arktisessa politiikassa täytyy aina muistaa, että meidän erittäin hyviä liittolaisia ovat Kanada, Norja, Yhdysvallat ja Venäjä ja Islanti tietenkin. Ja siksi se ajatus siitä, että emme ikään kuin von Oven ylhäältä sano, mitä heidän täytyy tehdä, vaan yritetään ikään kuin löytää se yhteistyöhenki Nordic Spirit on erittäin tärkeää. Ja toinen tärkeä asia oli ää, äh, liittää tähän raporttiin ää, äh, pohjoista ulottuvuutta koskevat, pohjoista ulottuvuutta ja sen kumppanuuksia koskevat asiat. Tämä pohjoinen ulottuvuus ei ole Euroopassa kovin tunnettu projekti mutta se on erittäin käytännönläheinen ja tuloksia hakeva yli rajojen tapahtuva yhteistyö Euroopan unionin, Norjan, Venäjän, Islannin, Kanadan ja Yhdysvaltain välillä. Kanada ja Yhdysvallat ovat tarkkailijoita. Ja sen takia tämän tunnistaminen ja tunnustaminen on erittäin tärkeää tässä. Keskustelimme paljon Venäjästä ja, ja yleinen henki oli se, että on hyvä nyt kansainvälisen jännityksen kiristymisen aikana ikään kuin varjella sitä yhteistyötä, mikä EU ja Venäjän välillä on niillä alueilla, joissa yhteistyö toimii. Ja tässä suhteessa mielestäni ne maininnat, jotka kuuluvat tähän arktiseen strategiaan, ovat, on saatu hyvää yhteistyö. Täällä on jo mainittu yksi raportin vahvuuksista on se, että korostetaan aikaisempaa enemmän paikallisen väestön ja alkuperäisväestön mukaanoloa ja, ja ikään kuin voimaannuttamista arktisissa kysymyksissä. Kunnianhimoinen tavoite voisi olla, että tämä sukupolvi olisi ensimmäinen, joka aidosti ottaa huomioon esimerkiksi alkuperäiskansat, kun arktista politiikkaa suunnitellaan. On erittäin tärkeää, että EU-rahoituksen lisäksi EU rahoittaa ohjelmaa ja ohjelmia ja tutkimuksia. Myös komissio tutkisi, millä tavalla arktista politiikkaa ja ohjelmia voitaisiin laajemmalla kansainvälisellä yhteistyöllä kehittää, jotta esimerkiksi infrastruktuurihankkeissa päästäisiin oikeasti eteenpäin. Ympäristön suojeleminen on erittäin tärkeää. Siinä on hyvä muistaa se, että se ei ole arktisten kansojen syytä, että ympäristö on heikentynyt ja sen takia on väärin ikään kuin rangaista heitä monilla asioilla, vaan meidän täytyy ottaa huomioon se, että ympäristön, ympäristön tila, erityisesti, erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen yhdessä talouden kehityksen kanssa on se väline, joka saa hyvää aikaan. Ja siksi on tärkeää se, että tuemme, niin kuin tässä esitetään, ja voimistamme sitä työtä, jota Arktinen neuvosto tekee ympäristövaikutusten arvioimisessa arvioimissa alueella. Ja siinä olen samaa mieltä Gaalerin kanssa, että tämä on tapahduttava ei niin kuin meidän määräämänä ja pakollisena ympäristöarviointia, vaan, vaan arktisen neuvoston tukemana ja se yhteistyönä näiden arktisen neuvoston kanssa. Ja tässä yhteydessä olen tyytyväinen siihen, että kollegat hyväksyvät ajatuksen arktisen alueen ikään kuin sosiaalisesta vastuuta, vastuusta niille yrityksille, jotka tekevät bisnestä arktisella. Arctic Corporate Social Responsibility for Companies Doing Business in the Arctic. Ja tässä yhteydessä myös se, että se infrastruktuuri, joka tulevaisuudessa tarvitaan, jossa tässä mietinnössä puhutaan siis sekä perinteisestä infrastruktuurista tarkoitetaan ja sitten myös uusia tietoyhteyksiä ja langattomia yhteyksiä ja muita digitaalisia yhteyksiä, niin näitä pystytään kehittämään. Tuo äsken mainitsemani Arctic Corporate Social Responsibility for Companies Doing Business in the Arctic, niin tätä esittivät myös arktiset parlamentaarikot eh, suosituksessaan viime vuonna. Ja minusta meidän on hyvä yhtyä tähän ajatukseen ja samalla tukea sitä työtä, jota yksittäiset eh, jäsenmaiden parlamentit ja heidän valitsemat arktiset parlamentaarikot tekevät. Kiitoksia. Pari kolme kompromissia on vielä auki, mutta uskon, että saamme niihin helposti yhteisymmärryksen. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Dorman seuraavaksi. Thank you very much. I'll speak in my mother tongue. Kiitoksia puhua äidinkieltäni tanskaa. Again, hello to you. Minäkin haluaisin kiittää näitä kahta esittelijä, jotka ovat työstäneet mietintöä. Kuten tiedätte, erityisesti arktiset valtiot ja paikalliset hallinnot, jotka ovat vastuussa arktisesta politiikasta, ja jollakin alueella EU voi antaa panosta erityisellä panoksella esimerkiksi ympäristö- ja ilmastopolitiikassa. EU on maailman suurin arktinen tuonantaja arkiselle tutkimukselle puiteohjelmassa, kuudessa seitsemässä puiteohjelmassa 2020 asti 300 miljoonaa euroa on varattu tähän. ja, e- eli tämän verran vuoteen 2020 asti EUlla on siis tehtävänsä. Ja meidän täytyy myös keskittyä esimerkiksi suhteisiin Venäjän kanssa. Totta on. On totta, että Venäjän sotilainen läsnäolo arktisella alueella lisääntyy, ja silloin on erityisen tärkeää että säilyttää hyvät suhteet Venäjään, jos arktiset maat ja EU haluavat tarttua näihin suuriin ympäristöhaasteisiin ja toteuttaa kansainvälisiä yleissopimuksia arktisella alueella. Meillä täytyy pitää ovet auki Venäjälle, ikkunat auki ja lähtee siitä, että tehdään Venäjän kanssa yhteistyötä olen tehnyt työtä pohjoisessa ulottuvuudessa ja aluehallinnossa. Ja vuoropuhelua Venäjän kanssa on käyty paljon. On ihan selvää, että tämä merkitys arktiselle yhteistyölle. Jos e- haluaa pysyvän ää, tarkkailijaseman arktisessa neuvostossa, niin on hyvä, että on terveet suhteet Venäjään. Tiedän, että Tanskan armeija, jolla on esimerkiksi meritoimia siellä, pelastustoimia siellä, he ovat iloisia Venäjän yhteistyössä. Niillä on merkittävä panos arktisissa ponnisteluissa. Siksi Tanskalla on myös lähes yhteistyötä Grönalin kanssa ja tulee siellä parlamentaarikkoja Tanskan Folketingissa Komissio ei ole kovasti tässä pohtinut Venäjää arkista aluetta. Meillä kuulisinkin sitten, voisiko komissio antaa meille vähän syvällisempää näkemystä, mitä se on pohtinut Venäjän asemasta arktisessa yhteisössä. Ja sitten täytyy myöskin miettiä, miten me voimme luoda mahdollisuuksia alkuperäiskansoille ja esimerkiksi sertifioimalla alueellisia tuotteita – ei pidä nähdä tätä äh, luonnon poistotuna tänä, tätä aluetta. Kiitos puheenvuorosta. Kiitoksia. Sitten rouva Dalli. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä korvaan rouva Schaldemos ja hän on enviesittelijä. Hänen puolestaan minä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijöitä ja kaikkia muitakin varjoja yhteistyöstä tässä aiheessa olemme iloisia ST-ryhmässä, että on päästy yksimielisyyteen monista hyvistä kompromisseista. Olen aivan varma, että kun vähän vielä yrittää, niin varmaan lopustakin saadaan aikaan soppuu. Eli SD-ryhmän envi työryhmässä olen pyrkinyt löytämään tasapaino siinä, että saadaan hyvää ympäristösuojelua. Ja sitten toisaalta täytyy kunnioittaa myös niitä kansoja ja hallituksia, jotka elävät arktisella alueella. Totta kai EUn täytyy myös antaa panoksensa kestävällä kehityksellä, vihreällä kehityksellä arktisella alueella. Olemme sitä mieltä, että on keskeistä, että tämä tapahtuu yhteistyössä arktisen alueen ihmisten kanssa noissa maissa. Tämä on erityisen tärkeää, jos ajatellaan sitä, että me haluaisimme varmistaa sen, että kehityksessä huomioidaan myös alkuperäiskansat arktisella alueella, heidän mahdollisuutensa taloudelliseen kehitykseen olemme sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, että me aina pidämme mielessä sen, että arktinainen, arktinen alue, toisin kuin antarktinen, on asutettu alue. Suuri osa kuuluu kansalliseen toimivaltaan ja oikeuden piiriin. Se tarkoittaa, että ihmisten ja hallitusten täytyy päättää lainsäädännöstä, sääntelystä, aloitteista tuolla alueella. Yksi esimerkki tästä on ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen. EUn pitäisi tehdä kaikkensa tukeakseen arktisen neuvoston työtä tämän kehittämiseksi, mutta ei meidän mielestämme olisi hyvä tehdä tästä arktisella alueella pakollista kuitenkaan. Kompromisseissa suurella tasolla olemme löytäneet tämän tasapainon, eli Kristelin puolesta haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Odotamme mielenkiinnolla lisää yhteistyötä varsinkin avoimissa kysymyksissä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Rova Jäätteenmäki. Thanks. Kiitoksia. Ensinnäkin muutama sananen maantieteellisestä tilanteesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Uskon, että voimme olla hyvinkin tyytyväisiä siihen, että arktisella alueella ei ole niin paljon, kovinkaan paljon jännitteitä tänä päivänä. Se on oikeastaan ainoa maapurustoalue, jolla yhteistyö on jatkunut. Kaikki sanovat tämän, kun arktinen neuvosto kokoontuu tai muissa yhteyksissä tavataan. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on siellä erinomaista. Uskon, että meidän tavoitteenamme pitäisi olla se, että myöskin tulevaisuudessa EU ja muut kumppanimme tekevät yhteistyötä, hyvää yhteistyötä keskenään. Juuri nyt, kun muualla maailmassa on niin paljon jännitteitä, tämä on erinomainen, erinomaista, että siellä yhteistyö toimii. Meidän tehdä parhaamme, että se jatkuu. Sitten muutama sananen vielä ympäristökysymyksistä ja ympäristövaikutusarvioista arktisella alueella. Uskon, että tämä on keskeisessä asemassa myös mietinnössä. Minä ja ryhmäni, me tuemme kohtaa kuusi esimerkiksi. Minä olen vakuuttanut siitä, että tähän vielä löydetään kompromissimuotoilu, jota enemmistö pystyy tukemaan valiokunnassa. Kuten sanoin, tämä on yksi avainkysymyksiä. Kohta kuusi. Oli miten oli, haluaisin kuitenkin ilmaista pienen varaumani kohdan seitsemän suhteen. Siinä viitataan arktisilla alueilla suoritettuihin hankkeisiin ja niiden onnistumiseen ja siihen, että hyödykkeitä voidaan markkinoida arktisella lauluja, mutta myöskin EU-ssa. Mietin tässä hieman, onko tämä nyt sisämarkkinaperiaatteiden mukaista ja sääntöjen mukaista, koska ei tämä asia ole hyväksi edes tuolle alue, koska mikäli me hyväksymme tämän, niin suuret yritykset arktisten alueiden ulkopuolelta menevät sinne ja myyvät sitten tuotteitaan. Ja ihmiset, jotka asuvat siellä, ja joilla on hyvin pieniä yrityksiä ja joilla ei ole minkälaisia mahdollisuuksia ryhtyä minkälaisiin vaikutusarvioihin tai kai heillä ole varaa maksaa kenellekään, joka voisi vaikutusarvioon tehdä, niin, niin nämä ihmiset joutuvat sieltä syrjään. Eikä tämän pitäisi olla nyt tässä tarkoitusperänä. Haluaisin myöskin kiittää kaikkia esittelijöitä ja muita, jotka ovat tehneet yhteistyötä. Uskon, että hyvään tulokseen vielä loppujen lopuksi päästään. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Herra Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, szanowni państwo, chciałbym w imieniu Kiitos. Hyvät kollegat. Fotigan puolesta halusin puhua. Hän oli ECRn esittelijä, mutta ei voi nyt olla paikalla täällä tänään. Ja myös henkilökohtaisesti minä haluaisin esittää muutaman kommentin tähän mietintöluonnokseen, josta keskustelemme. Ennen kaikkea minä haluaisin kiittää esittelijöitä asiakirjan valmistelemisesta. Se on hyvin kattava, mutta ei kuitenkaan liian tekninen luonteeltaan. Se on hyvin kattava, joka huomioi paljon yksityiskohtiakin tästä politiikasta arktisella alueella. Kaikki tämä on erittäin tärkeää. Teksti heijastelee paljon hyvin tätä tasapainoa. Ensinnäkin, jos ajatellaan EU ja yksittäisiä jäsenvaltioita, ottaisin esille sen, että tämä on hyvin tärkeä, mikä on tutkimuskeskusten rooli. Olisi hyvä kehittää tuota aluetta. Ehkä sitä on syytä koordinoidakin paremmin myös ajatellen rahoituksen saamista Euroopalta. Sitten toinen osa mietintöä ottaa esille sen, mikä on geopoliittisen ulottuvuuden kasvava merkitys tuolla alueella – ja todellakin sillä on vaikutusta myös muille maailman alueille. Kielteinen merkki tässä on se, että riittävästi ei ole huomioitu ollenkaan, mikä vaikutus Venäjällä saattaa olla vakautta horjuttavana tekijänä, varsinkin kun siellä on kehitetty yhä enemmän armeijan läsnäoloa. Lisäksi täällä puhutaan myös Varsovan sopimuksen merkityksestä niin, että siellä voitaisiin olla tarkkailijana arktisessa neuvostossa. ECR omalta osaltaan haluaisi tällaisen viittauksen myös neloskompromisseen. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Lösing seuraavaksi. Ja, vielen Dank. Kiitoksia paljon. Minäkin haluaisin ensimmäiseksi kiittää kumpaakin esittelijää. Kiitän erittäin myönteisestä ja rakentavasta yhteistyöstä. Ryhmäni ja minä, me olemme suurilta osin suhtautuneet tähän mietintöön erittäin myönteisesti. Kenties tämä johtuu juuri tästä hienosta yhteistyöstä ympäristövaliokunnassa. Uskon, että se toimi merkittävällä tavalla ja mahdollisesti tämän mietinnön syntymisen ja myönteisen asenteemme siihen. Rauhanomainen, kaikki mukaan ottava, alkuperäiskansojen yhteistyö, tieteellinen ja sivilän yhteistyö, kestävä kehitys ja ympäristön suojelu arktisilla alueilla ovat erittäin tärkeitä asioita, kuten kollegat täällä jo ennen minua ovat jo sanoneetkin. Aivan erityisesti Katson, että erittäin herkät arktiset ekosysteemit ovat merkittävässä asemassa ilmastonmuutoksen yhteydessä. Tulee esiin monia elementtejä, jotka vaikuttavat siihen, miten ulkopoliittisen saralla tuon merkitys tulee muuttumaan. Ja tämä mietintö menee näissä suhteissa oikean suuntaan. Luonnoksessa vetoa siihen, että verrataan siihen, että saataisiin aikaan sopimus siitä, että yhteistä perimää, perintöä pohjoisilla alueilla suojeltaisiin ja tieteelliseen tarkoitukseen arktisen alueeseen voitaisiin käyttää hyväksi. Me qe katsomme, että paras tapa suojella arktista aluetta olisi, että saataisiin aika saman tyypin sopimus kuin joka on olemassa Antarktiksella, Etelä-Mantereen kohdalla. Rauhallinen yhteistyö ilman, että alueellisia kiistoja syntyy ja ilman, että valtioiden rajat estävät yhteistyötä. Katsomme myöskin, että mietintön luonnoksessa aivan erityisesti pyritään siihen, että arktisen alueen militarisoimista halutaan estää. Ja juuri tästä voitaisiin enemmänkin keskustella. Me vetoamme sen puolesta, että arktinen alue pidettäisiin asettomana ja vähän, mahdollisimman vähän jännitteitä sisällä pitävänä alueena eri ryhmien kesken ja varjostelun kokouksessa on puhuttu juuri arktistalouden militarisoimisesta ja sen estämisestä. Tässä yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon yhä suurempi militarisoiminen, jota tapahtuu pohjoisilla alueilla Venäjän, Kanadan, Yhdysvaltain, Norjan suunnaltakin se pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Arctic Challenge on valtaisen suuri Naton ilma, ilma-alueen ilmailualan alointe sotaharjoitus ja tarkoitus lähettää Venäjän joukkoja alueelle enemmän. Tässäkin pitäisi saada rakentava sopimus aikaan, jotta on voitaisiin välttää. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia kovasti. Rova Messner seuraavaksi. Ja, vielen Dank, dann mache ich gleich mal Deutsch weiter. Kiitoksia. Tämä jatkuu nyt saksaksi tämä kokous. Haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia, jotka ovat työstään tätä mietintöä. Periaatteessa haluaisin vain yhden täydennyksen esittää. Galler jo totesikin, että miltei kaikki valiokunnat olisivat halunneet tehdä yhteistyötä ja meidän on pitää paikkaa. Tämä on kaiken kattava teema, joka koskee kaikkia valiokuntia. Nyt mainitsin asian, että ei ole tänään mainittu. Periaatteessa integroi, tämä kuuluu osaltaan integroituun merialapolitiikkaan. Mikäli alueella, jossa on hyvin paljon meriä ja vettä, niin silloin pitäisi kaikki osapuolet ottaa mukaan saman pöydän ääreen ja yhdessä pohtia asioita. Tämä koskee tietystikin ympäristöä ja alkuperäiskansoja ja muitakin ihmisiä, jotka siellä asuvat ja taloudelliset erot kuuluvat myöskin kuulla mukaan ja myöskin puolustuskysymykset täytyy ottaa huomioon. Tätä minä olisin painottaa lähestymistapa, joka on miltei kymmenen vuoden ikäinen EU-ssa. Aivan liian vähän tätä puolta on tässä painotettu. Valtamerten hallinnointi, ocean governance on yksi asia, joka suoraan vaikuttaa tämän miten sisältöön tai liittyy siihen suoraan. Minulla on sellainen mielikuva, että EU ja muut maailman väestöt katsovat, että merialueet ovat tärkeämpiä. Minun nähdäkseni olisi oikeastaan hyvä, mikäli ei strategisemmin niin pohdittaisiin asioita, niin tulevaisuudessa olisi valiokunta, joka kenties pohtisi erittäin ponnekkaasti merialuepolitiikkaa, esimerkiksi kalastusvaliokunnan sisällä. Tiedän, että komissaari Vella näkee asian samalla tavalla. Kokonaisvaltainen politiikka olisi tarpeen, niin kaikki osa tekijät otetaan huomioon. Ei Tietystikin useat valiokunnat ovat yhteistyötä ja antaa lausuntoja, mutta on siis sitä huolimatta myös se kokonaisvaltaisen menestyystapa kaiken kaikkiaan jo alusta pitäen. Arden on tietystikin tärkeä meidän kannalta taloudellisista syistä ja puolustussyistä, mutta aivan yhtä tärkeää on pitää kiinni siitä, että kyse on erittäin suojelukelpoisesta ympäristöstä. Ympäristöä täytyy kaikkien tuella, suojella ja juuri tämä täytyy muistaa, mikäli uusia vyöhykkeitä on ottaa käyttöön. Kiitos, että Rova Valero. Kiitoksia. Minä ajattelin, niin tai minäkin halusin ensin kiittää esittelijöitä. Hyvää yhteistyötä on tässä harjoitettu esittelijöiden kanssa, kumpa senkin mielestäni ilmapiiri on ollut hyvää keskustelussa myös varjojen kesken. Herra Gaaler totesi, että ei tämä liity EU-hun, kun ei meillä ole mitään virkaa siellä – Osin olen samaa mieltä. Totta kai on kyse asianomaiset valtiot, joilla päävastuu on, mutta ei tässä ole kyse pelkästään arktisesta alueesta. Tämä koskee koko maailmasta. Meidän aikamme suurimmasta turvallisuushaasteesta on kyse ja ilmastostakin on kyse vaikutuksiltaan. Ilmaston vaikutus on kaikkein suurin turvallisuuspoliittinen haasteemme. Ellei me sitä hoida, ja hoida myös niitä vaikutuksia, joita ilmastolla on, niin törmäämme suurin ongelmiin. Kyse on miljoonien ihmisten tulevaisuudesta Bangladesista tai jossain muilla alueilla. Kiripatista on kyse ja muista pienistä saarista, joita vielä on. Kyse on koko maailmasta. Sitten on aika omituista, tai olisi, jos emme eu ssakaan laatisi strategiaa, miettisi, mitä me teemme. Meillä on iso joukko jäsenvaltioita, jotka ovat arktisella alueella tavalla tai toisella. Siis omitusti, jos ei meillä olisi strategiaa ja miettisi näitä asioita. Aika kyynistä tässä on se, että mitä enemmän jää sulaa siellä, niin enemmän mahdollisuuksia tulee kerätä voittoa, luonnonvaroja, kaasua, öljyä alueilla, jossa se oli aikaisemmin mahdotonta. Ja miten enemmän näitä hyödynnetään, sitä enemmän poltetaan ja suurempi ilmastovaikutuskin on. Ja sitä suurempia ongelmia meillä on koko maailmassa. Ja jos ajattelee näitä lukuja, mitä minä olen nähnyt viime ajoilta, joita ei ollut silloin, kun aloitimme mietintöä laatimaan, niin on nähty, että keskitalvella – lämpötila on 20 astetta korkeampi kuin tavallisesti arktisella alueella, eli tämä on katastrofaalinen kehityskulku. Sitten tässä mietin sitä, että on erittäin tärkeää, että pidämme erillään sen, mikä on arktista vettä ja mikä on arktista aluetta. Me, jotka tulemme pohjoisemmalta suunnalta, arktisilta alueelta tavallaan, niin se ei, emme ole ehkä selittäneet sitä riittävän selvästi muille. Kun ajatellaan, että suuri osa Pohjois-Ruotsia kuuluu arktiseen alueeseen, niin totta kai selvää on, että siellä on tiettyjä ongelmia, kun pitäisi suojella arktista aluetta mukaan lukien. Sitten otetaan no, määritelmänomaisestikin jopa ne osat, joissa me nyt elämme ihan tavallista arkista elämää, siellä on kaikenlaisia ihmisiä. Haluaisin, että junankin pitäisi päästä pohjoiseen asti. Eli siellä on ihan tavallista arkeakin suuressa osa arktista aluetta joissakin maissa. Sitten kun puhutaan suojelusta, niin on erittäin tärkeää suojella vesialueita. Kun jää nyt katoaa, niin siellähän, kuten luonnonpuisto, kuten Tanskan kollega toi esille aiemmin, tai ainakin moratorio öljyn ja muun hyödyntämisessä. Minusta on tärkeintä tässä on strategiassa se, että yhdistetään, tämä yhdennetään ilmastovaikutuksiin ja niihin seurauksiin, joita öljyllä muulla saattaa olla koko maailmalle itse asiassa. Kun sitten katsoo eri kohtia tekstissä, niin moni on ottanut esille kohdan 6, joka liittyy ympäristövaikutusten arviointiin. Mielestäni se on kaikkein tärkein kohta mietinnössä. Ehkä nyt tärkein, mutta yksi tärkeimmistä tässä mietinnössä. Mielestäni on tärkeää, että se olisi pakollista, että pikkuhiljaa siitä tulisi pakollista ei tästä tarvitse sanoa, että juuri näin täytyy tehdä, vaan kehotetaan jäsenvaltioita tekemään, jos ovat mukana arktisessa neuvostossa, toimimaan tietyllä tavalla. Ja sitten kohdassa seitsemän. Ymmärrän kyllä, mitä suomalainen kollega ajoi takaa tässä, koska siinä sanotaan arktisella alueella. Arktinen alue ei kaikilta tasoilta ole yhtä haavoittuva, mutta voidaan lähteä siitä, että arktisella alueella, siis eteläisissä osia arktista aluetta, jos niin voi sanoa, vaatimukset eivät ole ihan yhtä vaan suuria, kun ajallaan kaiken haavoittuvimpia ekosysteemejä, arktisilla vesillä varsinkin. En ole siitä kovin huolissani, että siitä syntyy ongelmia kohdassa seitsemänkään. Sitä paitsi jo nykyään näillä alueilla teemme ympäristövaikutusten arvioita kaikissa hankkeissa, jotka tavalla tai toisella voisivat vaikuttaa ympäristöön. Se on pakko jo meidän omissa säännöissämme ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseksi, eli nyt jo tehdään niin. Mielestäni tämä on kuitenkin erittäin tärkeää. Kuutonen on erittäin tärkeä ja ympäristövaikutusten arviointien pitäisi olla mielellään pakollisia. Olisin mielelläni puhunut pidempäänkin, mutta enemmistöä kun ei löydy tämän puolesta. Kiitos joka tapauksessa esittelijöille ja toivottavasti voimme jatkaa työtä ja ratkaista vielä avoimetkin kysymykset. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Sitten jäsenten puheenvuoropyynnöt loppuivat tähän. Ehkä komissio varmasti voi lausua jotain. Herra de Bier, Mare pääosasto ehkä haluaa jotain lausua. Olkaa hyvä. Thank you for... Kiitos. Hyvät naiset herrat, arvoisat jäsenet, kiitos puheenvuorosta. Minulla on ilo tänään keskustella yhteisestä tiedonannosta, jonka komissio on antanut äh, ulkosuhdepalveluiden kanssa, joka käsittelee integroitua politiikkaa arktisella alueella. Arktinen alue on hyvin integroitunut alue. Ja komission palvelut ja palvelut toivat hyvin yhdessä myös. Ja parlamentissakin tämä kannustaa jäseniä eri valiokunnissa työskentelemään yhdessä. Se, ja tämä on yhteensopivaa kommenttienne kanssa. Meille tämä valiokunnan mietintöluonnos on tervetullut, joka on lähtenyt liikkeelle tästä yhteisestä tiedeannosta. Ja tässä on painostettu tärkeitä alueellisia kalastusnäkökulmia ja taloudellisia näkökulmia. Kiitämme esittelijöiden antamasta toesta ja eri valiokuntien jäseniä antamasta toesta. Tämä tiedonanto pohjautuu aikaisemmille aloitteille. Siinä on kattava näkemys integroidusta politiikkakehyksestä, jolla käsitellään markkinalueen ongelmia ja mahdollisuuksia ja vahvistamme EUn jo merkittävää läsnäoloa alueella. Nämä raamit tarvitaan, koska EU ja arktinen alue ovat läheisessä yhteydessä EUn vaikutus arktiselle alueelle e, ja arktisen alueen vaikutus EUhun on käynyt ihan selvemmäksi ja tämä on yhä tärkeämpää. Ja tartun Jaakon Saaren kommenttiin ja, ja totta on, että meillä on hyvää yhteistyötä ää, pohjo, foorumilla pohjoisen ulotuuden suhteen. Arktinen alue antaa yhä suuremman panoksensa ilmastonmuutoksen arktinen alue lämpenee kaksi kertaa niin nopeasti kuin muu maailma. Sillä on merkittävä vaikutus arktisella alueella. Se muuttaa sekä elä, että kalapopulaation muutoksia ja herkät populaatiot kohtaavat haasteita. Myöskin ilmasto muuttuu, siis sääolot muuttuu ja arktisen alueen vaikutukset ää, lähtevät myös siitä, että ikiroudan alueelta vapautuu enemmän hiilidioksidia. Ja tutkimus on erittäin, erittäin tärkeää. Meillä on liian isoja haasteita arktisella alueella, että mikään yksittäinen valtio voisi niitä ratkaista. Kansainvälinen yhteistyö on olennaista ja meidän täytyy paremmin ymmärtää näitä ongelmia ja niiden vaikutuksia. Siksi tutkimuksen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön merkitys arktisella alueella on tärkeässä osassa yhteisessä tiedonannossa. Ja, ja olemme iloisia, että jäsenet ovat tukeneet tätä myöskin kommenteissaan. Me haluamme kestävää kasvua haluan ihmiselle. No, täällä on jo todettu. Eli miljoona ihmistä asuu tällä alueella. ovat tukee investointia kestävään kasvun arktisella alueella – pitää tukea sin- vihreätä ja sinistä kasvua. Älkäälle kasvulle ja innovoinnille on tilaa, paljon tilaa arktisella alueella. EU voi auttaa tämän alueen ihmisiä käyttämään panatiellään viisaasti. Herra Daman, voin vakuuttaa teille, että meidän aloitamme ovat tasapainosta kasvua varten ja haluamme käyttää koko potentiaalia, emmekä vain ainoastaan hyödyntää luonnonvaroja. Mietin taloudessa oikein, oikein painotetaan sitä, että kestävä kehittymys on mahdollista ainoastaan, jos arktisen alueen projektien vaikutukset otetaan huomioon erityisesti ottaen huomioon alueen haavoittuva luonto. Painotamme, että on jo useampia välineitä EU-tasolla ja kansainvälisellä tasolla, ja nuo välineet Niissä säädetään ympäristövaikutusten arvioinnista. Ja näitä välineitä voidaan soveltaa myös arktisella alueella. Jos näitä olemassa olevia välineitä käytetään täysimittaisesti, silloin meillä on välineet, ja meidän täytyy pitää huolta, että alueella tapahtuvat toimet ovat kestäviä. Yhteisen tiedon annon täytäntöpanossa tapahtunut edistys kannattaa mainita. Meillä on hyvä mahdollisuus tänään kertoa teille tästä edistyksestä esimerkiksi. Me tässä säädetään myöskin väliaikaista arktisten sidosryhmien foorumista, jossa EU-instituutiot, alkuperäiskansanjärjestöt ja paikallisviranomaiset voivat identifioida pääinvestointikohteita EU-alueella. E Tämä ryhmä on tavannut jo kolme kertaa ja seuraavan kerran se tapaa arktisten rajojen konferenssissa Trom- Tromsassa tammikuun lopulla. Ja komissaari Vella on siellä. Myöhemmin foorumi tapaa kesäkuussa korkeintaan tapahtumassa ja selkeästellään arktista politiikkaa. Tämä tapahtuu Suomessa ja Mogherini ja Vella. Meri ja ympäristökomissaari Vella on myös paikalla. Me olemme vastaamme myöskin arktisten paikallisväestöjen ja asialle ja tarkoitus on keskittyä tähän kesäkuun korkeatason tapahtumassa ja muutama sana merien hallinnasta ja arktisen alueen kalastuksesta. Tämä yhteinen arktisen alueen tiedonanto natsaa saumattomasti merien hallinnan tiedonannon kanssa, joka hyväksyttiin viime vuoden marraskuussa. Merien kohtamat haasteet tällä hetkellä eivät tunnusta kansallisia rajoja, kuten aikaisemmin täällä todettiin. Me tuomme tätä kantaa. Olemme tuon identifioineet kolme prioriteettialuetta toimia varten. Ensinnäkin ka- ka- kansainvälinen merten hallintaa kehikkoista pitää parantaa, täytyy tunnustaa aukoita, täytyy parantaa kansallisten ja alueellisten organisaatioiden yhteistyötä, täytyy vähentää painetta merille, merillä ja luoda kestävälle taloudelle mahdollisuudet. Ja sitten täytyy kerätä, luoda tut, tehdä tutkimusta ja kerätä dataa. Meidän täytyy täyttää nämä titon, tiedon aukot. Herra Gallerkin mainitsi, ja tiedonannossa mainitaan, että olemme neuvottelemassa kansainvälistä sopimusta, jolla estettäisiin säätelemätön kalastus keskeisellä arktisella merillä. Olemme viimeistelemässä tätä, jos tästä tulee sitova sopimus, kuten toivomme. Me sulkisimme ison porsaareijan kansainvälisessä merten hallinnassa. Koska me olemme tekemässä osallisena kaikilla merillä ja tuemme YK-merten merioikeuden yleissopimusta. Meillä täytyy vahvistaa tässä hengessä ensimmäistä merten hallintaa. Nämä menestys on kiinni sitten tiedon annon täytäntöönpanosta. Komissio on sitoutunut jatkamaan tätä läheisessä yhteistyössä ulkosuhdepalveluiden kanssa ja arktitauluiden kanssa. Haluakaan kollegani ulkosuhdepalveluista kommentoida tätä. Kiitos tuestanne tämän aamun session aikana. Paljon kiitoksia. Yes, thank you much. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää valiokuntia rakentavasta keskustelusta, jota tänään käytiin. Kiitos tuestan yhteiselle tiedonannolle niin ikään. Me tiedämme, että turvallisuushaasteita alueella on ne näkyvät kyllä myös globaalissa strategiassa, meidän turvallisuus- ja ulkopolitiikassamme. Mutta totta kai me varmasti haluamme pitää arktisen alueen, vähäisen jännitteen alueena, mukaan lukien valikoiden olla tekemisissä Venäjän kanssa. Meillä on erinäisiä keinoja ja foorumeja sitä varten. Arktinen neuvosto on tullut esille, kiitos muuten teidän tuestanne. Myös sille, että saataisiin tarkkailija-asemaa neuvostossa EUlle. On meillä muitakin keinoja. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka tuli esille. Baaretsin euroarktinen neuvostokin on olemassa. Kaikissa näissä työ jatkuu omine rajoineen, kun ajatellaan, mitä pakotteita Venäjällä on asetettu, mutta me jatkamme kyllä työtä alueellisella tasolla varsinkin. Tässäkin mainitsisin rajat ylittävän yhteistyön omine ohjelmineen. Sekin on aktiivista ja omalta osaltaan tukee kansainvälistä yhteistyötä arktisella alueella. Eli vielä kerran kiitokset tästä kiintoisesta keskustelusta tänään. Kiitos. Thank you very much to the commission. Kiitoksia komissiolle. Ja nyt keskustelun päätteeksi ääneen pääsee vielä esittelijä. Thank you very much. Thank Kiitoksia paljon, kiitoksia myöskin tämän päästä keskustelusta ja tuen ilmaisuista. Kyllä minun mikrofoni on päällä. Tulkki huomauttaa, että puhuja puhuu kenties väärään mikrofonin, koska kuuluu aika huonosti. Jälleen kerran haluaisin kiittää tämänpäiväisistä kommenteista. Kiitoksia myöskin erittäin tehokkaasta ja avoimesta yhteistyöstä, jota on tehty viime kuukausien aikana. Toivon mukaan tulevina päivinä, vielä lähipäivinä, saadaan hiottua loppuun vielä kolme avoinna olevaa kompromissia. Ja toivon mukaan sitten meillä on nyt tämän laaja, vahva tuki ja konsensus takana. Ja voimme sitten viedä sen valiokunnassa äänestykseen ja myöhemmin täysistuntoon. Jälleen kerran kiitoksia toisille esittelijälle, varjoesittelijöille ja komission edustajille, kaikille muille, jotka ovat myötävaikuttaneet tämän mietintöluonnoksen syntymiseen. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia, Rova Faria. Envivaliokunnan puolesta. To, uh, say that. Haluaisin vain sanoa, että Sirpa Pietikäisen nimissä, joka ei ole täällä. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet työtä tämän asian parissa. Tämä työ ei jää tähän. He tässä voitte laskea EPP-varaan teihin. Me edistämme tätä työtä. We can, uh... Voimme. Ai niin, aikataulusta vielä äänestys toimitetaan ensimmäinen päivä tammikuuta ja todennäköisesti helmikuun kakkosessa täysistuntoäänestys. Muita asioita ei ole. Voimme päättää kokouksemme. Muistuttaisin vain, että seuraava kokous EMI-valiokunnassa on 23. tammikuuta iltapäivällä ja seuraavana päivänä aamu- ja iltapäivällä. Kiitoksia kovasti. Hyvää lounasta.